Okay, colleagues, if people can now take their seats for our next... No niin, käydäänpä sitten paikalle. Me aloitetaan seuraavasta esityslistan kohdasta, eli kohta seitsemän kestävän kehityksen tavoitteen indikaattorit. Tämä on eräs strategisista prioriteeteistamme. Puhumme tänään näistä kestävän kehityksen tavoitteista ja indikaattoreista – meiltä lähti valtuuskunta New Yorkiin, kun viime syyskuussa nämä tavoitteet hyväksyttiin ja tapasimme siellä John Pollingerin, joka on täällä tänään paikalla. Ja hyvät kollegat, voitteko olla hiljaa? Jos pidätte kokouksia, niin, niin voitteko mennä pitämään niitä tämän salin ulkopuolelle? Tai puhukaa ainakin hiljempaa, jotta kuulemme, mitä puhujat sanovat. Me olimme siis New Yorkissa ja tapasimme herra Pollingerin, joka on kansallinen tilastotietoviranomainen Isossa Britanniassa ja hän johti erästä sessiota tuolla New Yorkissa ja sitä sessiota nimenomaan, jossa päätettiin näistä indikaattoreista liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikki ja osa tavoitteet on saavutettava ja jotta voidaan seurata saavutetaanko ne, niin meillä täytyy olla hyvät indikaattorit siihen. On siis hyvä, että hän on täällä tänään ja hänellä on mukanaan Barbara peche Montero, kestävän kehityksen tavoitteiden Brysselin toimistosta. Mukava saada teidät tänne tänään ja annetaan ensin puheenvuoro herra Pullingerille – hän kertoo tähän mennessä tekemästään työstä näistä indikaattoreista, minkälaisia asioita niihin liittyy ja myös hieman tulevaisuudesta. John, ole hyvä. Thank you very Kiitoksia kovasti. On mukavaa olla täällä ihan koti maaperällä valiokunnassa. Niin, oma, omia huomioitani New Yorkin kokouksesta. Äh, tapasin siis äh, komitean viikonloppuna heti yleiskokouksen, äh, sen yleiskokouksen jälkeen, jossa kestävän kehityksen tavoitteet oli hyväksytty. Nämä päivät olivat aivan poikkeuksellisia, varmasti kaikki tunsivat samoin. Minulle jäi mieleen kaksi seikkaa, jotka liittyvät tähänkin keskusteluun. Ensimmäinen oli poliittisten kunnianhimoisten tavoitteiden taso. Eli vuoteen 2030 mennessä ketään ei haluta jättää jälkijunaan. Ja ilmi tuli myös se, että tässä ollaan ikään kuin jonkinlaisen va- data- tai tieto vallankumouksen alussa. Ja varmasti jatkossa tämän ansiosta voimme tehdä parempia päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja yleiskokous pyysi komiteaa tekemään tai laatimaan joukon indikaattoreita kutakin tavoitetta varten. Brasilian kollegani on nyt tällä hetkellä tämän komitean puheenjohtaja, minä olen varapuheenjohtajana. Maaliskuussa vuonna 2015 komitea kokousti ja pohti, miten tällaisia kehitysindikaattoreita voitaisiin kehittää. Sen työ kokoontui oikeastaan kahdesta juonteesta. Ensinnäkin haluttiin ottaa vastaan tekninen haaste indikaattoreiden löytämisestä. Ja toinen juonne oli kapasiteetin rakentaminen informaation kokoamiseksi. Komitean tai terveyskuntana varmaan kiinnostavat molemmat asiat. Maaliskuun vuoden 2015 kokouksessa me kehitimme tai perustimme asiantuntijaryhmän näistä indikaattoreista. Siellä oli meksikolainen ja filippiniläinen puheenjohtaja. Ja tämä työ, asiantuntijatyöryhmä on tehnyt erinomaista työtä aivan lyhyessä ajassa. Ainakin kun ajatellaan YK on aika jänteitä, jossa monet maat tekevät yhteistyötä, ovat tehneet työtä avoimesti ja järjestäneet useita konsultaatioita. 231 indikaattoria on jo kehitetty ja ne esitettiin maaliskuussa. Ja tämä paketti on ikään kuin käytännön lähtökohta tulevalle ja asiantuntijatyöryhmän työn kivijalka ikään kuin. Ja nyt näitä asioita käsitellään YK-järjestelmässä korkean tason foorumilla. Nyt keskittäisin omat huomioni tähän tekniseen tasoon, johon kolleganikin keskittyvät kaikkein eh, eniten. Tämä työsuunnitelmamme eh, pitää sisällään sen, että meidän täytyy luokitella indikaattorit ja pohtia, miten paljon työtä täytyy vielä tehdä eh, niiden kehittämiseksi, kuinka asianmukaisia ne ovat tavoitteiden kannalta, onko määritelmille olemassa jo, onko termille olemassa jo määritelmiä ja niin edespäin. Ja asiantuntija on asettanut useita alaryhmiä Yhdessä keskustellaan data desagregaatiota, se varmasti kiinnostaa teitäkin. Kaikki relevantit indikaattorit täytyy desagregoida. Mm, niissä otetaan huomioon siis erilaisia tekijöitä ja kaikki tekijät täytyy ottaa huomioon ja niiden luetteleminen jo osoittaa, että meillä on kovasti työtä ja kovasti tarvetta datalle tiedolle. Toinen alaryhmä tarkastelee sitä, miten indikaattorit liittyvät toinen toisiinsa. Voidaanko tietyillä indikaattoreilla puuttua useisiin erilaisiin tavoitteisiin tai käyttää useita eri tavoitteita varten. Ja sitten yhdessä alaryhmässä käsitellään tiedon siirtokysymyksiä. YKssa on tiedonsiirtojärjestelmä, mutta sillä voi olla laajemminkin sovelluksia, jotta voidaan tuoda, koota yhteen erilaista dataa ja niitä voidaan tarkastella globaalisti, alueellisesti ja, ja niin edespäin. Yhdessä ryhmässä puhutaan ö, tietojen keruuta maailmanlaajuisesti. Ja tällä myös tällä hetkellä myös pohditaan sitä, miten eri jäsenvaltiot keskenään ja YK ja muut asiantuntijatahot voivat jakaa tätä työtä ja yhdistää sitä. On esimerkiksi ILO, Maailmanpankki, Maailman terveysjärjestö, erilaisia e, järjestöjä ja sidosryhmiä mukana. Ja mukana on myös akate, akatemian jäseniä tai edustajia, liike-elämän edustajia ja niin edespäin. Tällä hetkellä mm, tämä työ on hyvinkin ponnekkaasti lähtenyt alkuun. Ja me tietysti äh, raportoimme seuraavassa kokouksessamme tuloksista, joka on siis äh, maaliskuussa 2017. No tämä teknologisesta puolesta, entäpä sitten nämä, äh, tämä kapasiteetin kehittäminen? Esimerkiksi tavoitteen 17, tavoitteeseen 17 liittyen liittyy kehityksen rahoittaminen, kun tätä kutsutaan Addis-agendaksi. Kapasiteettien rakentamista priorisoidaan. Haluamme ottaa huomioon myös sellaiset kehittyvät maat, kuten vaikkapa rannikkomaat ja sitten sellaiset maat, jotka ovat sisämaassa. Niiden erityistarpeet täytyy ottaa huomioon ja täytyy myös tarkastella tiedonkeruukapasiteetin rakentamista. Järjestimme pyörän pöydän keskustelun, jossa todettiin, että ne yli 230 indikaattoria, joita alun perin oli, niin niihin liittyy useita aukkoja. Ja nämä aukot ovat laajojakin, esim. erityisesti niissä maaryhmissä, jotka juuri äsken mainitsin. Ja siksi tilastokomission tai komitean rinnalle perustettiin alaryhmää, jonka tarkoitus on pohtia nimenomaan kumppanuuksia, koordinaattoria ja kapasiteettien rakentamista vuoden 2015 jälkeisen valvonnan parantamiseksi. Kolme johtopäätöstä. Ensinnäkin meidän täytyy investoida kansallisiin tilastojärjestelmiin. Kansalliset tilastojärjestelmät ovat asia, jolla on tärkeä rooli, jos halutaan tehokasta ja hyvää dataa, jonka avulla voidaan arvioida kehittymistä, kehitystyötä. On tärkeää, että tietoa käytetään asianmukaisesti, jotta voidaan saada aikaan muutosta jotta voidaan parantaa paikallisia palveluita ihan kuntatasollakin, mutta myös kansallisella tasolla, niin että voidaan edesauttaa strategista suunnittelua. Tarvitaan todellakin tehokkaan tiedon lähteitä. Uusiakin lähteitä on useita, mutta niitä voidaan hyödy- käyttää hyödyksi ainoastaan käyttämällä hyväksi kaikkia mahdollisia lähteitä. On myös erittäin tärkeää, että teknologiaa ja tilastotieteeseen liittyviä kapasiteetteja parannetaan. Toinen johtopäätös on tärkeää, että hallitusten ja valtioiden sisällä rakennetaan analyyttistä mm, tietojen käsittelytaitoa. Sillä tavalla hallitukset ja valtiot voivat paremmin saavuttaa tavoitteensa myös vuoden 2030 agendan tavoitteet. On tärkeää, että saadaan parempia, parempaa tilastotietoa, jotta voidaan saada aikaan parempia strategioita. Kolmas johtopäätös on tärkeää, että myös kansalaisyhteiskunta ja privaattisektori, yksityissektori otetaan mukaan tähän hankkeeseen. On tärkeää pohtia, mitkä aloitteet olisivat omia menestymään parhaiten ja mitkä tahot voisivat parhaiten tukea vuoden 2030 tavoitteita. Nimittäin voi käydä niin, että jos vähäisiä resursseja käytetään huonosti, niin kaikki menee myttyyn. Lopuksi. Näyttäisi siltä, että taitojen kehittäminen on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että osataan siirtää tietoa on tärkeää, että oppimista levitetään ja oppimistuloksia levitetään globaalisti ja siksi kehitty, kehitys, kehitysrahoitus on tärkeää. Tavoitteena on saada aikaan kaikkialla kestävää kapasiteettia. Me, meillä on olemassa niin kutsuttu data-kampukseksi kutsumamme taho, jo, jonka tarkoitus on tukea maailmanlaajuisesti juuri tätä asiaa. Tämä oli aika tekninen tämä esitykseni, mutta toivon, että siitä oli teille hyötyä ja iloa. Ja mielelläni kuuntelen, mitä teillä on sanottavananne. Thank, thanks, John. Um, I'll pass straight to... Kiitoksia. Annan saman tien puheenvuoron Barbara Pesce-Monterolle. Hän voi kertoa, mitä poliittisten linjausten puolesta seuraavaksi on luvassa, mitä tapahtuu seuraavaksi kestävän kehityksen tavoitteille, minkälainen aikataulu on. Tällä tavoin saamme hyvän kuvan tilanteesta. Barbara, ole hyvä. Thank you. A pleasure to be... Kiitos. Hienoa olla takaisin täällä. Täytyy sanoa. Tämä on jatkuvaa keskustelua. Olemme sitä yhdessä seuranneet ja tarkastelleet, miten voimme vaikuttaa asioihin ja antaa panoksemme keskusteluun. Kuten mainitsin, kun viimeksi tapasimme viime vuonna, siinä oli kyse tavoitteiden saavuttamisesta – EU oli silloin menestyksekkäässä johtoasemassa. Tän, tänä vuonna on kyse toimeenpanosta. Nämä sopimukset, kuten tilastoja koskevat, jatkuvat tänä vuonna ja haluamme pitää yllä otollista hetkeä ja pitää yllä positiivista energiaa, joka saatiin liikkeelle viime vuonna. Ja tuloksia on saatukin paikan päällä aika. Suhtaudumme oikeastaan positiivisesti siihen, että useat Euroopan maat arvioivat uudelleen. Yksi asioista, josta viime kokouksessa keskusteltiin, on se, että yksi suurista eroista, tai kaksi kolme suurta eroa on <clears throat> kestävän kehityksen tavoitteissa verrattuna aiempiin, niin ensimmäinen on se, että nämä ovat universaalit. Sillä on tietysti vaikutuksensa kaikkiin mukaan haluaviin maihin, mukaan lukien Euroopan maat. Ja tietysti se, että meillä on tilastoja, jotka ovat vertailtavissa olevia, että niitä voidaan jakaa toistemme kanssa, niin on tärkeä asia. Toinen se on, että tavoitteet ovat kunnianhimoisemmat. Siihen on kuluttu pelkästään se, että kukaan ei saa jäädä jälkeen. Niin silloin näistä tilanteista tai kansallisissa tilanteissa tämä täytyy ottaa huomioon. Esimerkki esimerkkinä romaniyhteys. Useissa kansallisissa tilastoissa sitä ei ole olemassa. Ja kyllä he todellakin ovat osa niitä, joita ei haluta jättää jälkeen. Eli jos haluamme varmistaa, että he ovat politiikan kohteena ja mukana politiikassa, ja että he ovat mukana, niin ensimmäinen askel on ottaa heidät mukaan tilastoihin, tehdä heidät näkyväksi, nähdä mikä perustaso on ja sen jälkeen seurata Parantuvatko elinehdot ja vaikuttaako harjoitettu politiikka? prosessissa on nyt ratkaiseva hetki, koska luemme puitteita ja tilastokehys on kriittisessä asemassa, kuten mainittiin. Mutta myös sen vuoksi, koska heinäkuussa meillä on foorumi, jossa olemme keskustella näistä asioista maiden kesken. Neljä eurooppalaista maata esittelevät vapaaehtoisesti raporttinsa Yksi niistä on Saksa, sitten Ranska, Suomi ja Viro se taisi olla neljäs. 20 maata itse asiassa vapaaehtoisesti esittävät raporttinsa. Ne ovat tietysti alustavia raportteja, koska kuten tulette näkemään, tilastokehyksestä on vasta sovittu. Ja maat yrittävät nyt miettiä, mitä aikovat tehdä, mutta foorumi on silti avainasemassa. Silloin saadaan hyviä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu. Ja hyvä esimerkki maiden poliittisesta sitoumuksesta ovat tärkeitä, jotta maat kuten Saksa ja Ranska osoittavat, että SDG-toimintaohjelma on merkittävä Euroopalle ja aletaan tarkastella, että miten sitä voitaisiin toteuttaa. On hyvin tärkeää. Ja ihan sivuminen sanoen haluaisin rohkaista teitä ja hallituksia ne osallistumaan foorumiin ministeritasolla. Foorumissahan on tekninen osa ja sen jälkeen on kolmen päivän ministerifoorumi. Joskus meillä on sellainen tunne, että, että Euroopassa joskus ajatellaan, että kestävän kehityksen tavoitteiden toimintaohjelma ei, ole, ei olisi sinänsä tärkeä Euroopalle, vaan kehitysyhteistyö yhteydessä se on itse asiassa relevantti myös Euroopalle. Siis ei pidä unohtaa, että 2030 agendassa ja SDG-toimintaohjelmassa on kyse kestävästä tuotannosta, kulutuksesta, energiasta, osallistamisesta, köyhyydestä, työllisyydestä, kaikista näistä aiheista. Ne ovat myös Euroopalle merkittäviä. Puhutaan sukupuolien, sukupuolierosta ja ottaa se mukaan tilastoihin. Monessa monelta osin Eurooppa voi osoittaa, että se johtaa etulinjassa ja hyvä esimerkki muille maille. Ja sitten Eurooppa, tai Eurooppa voi tietysti myös tarkastella omia haasteita. Eli kuten sanoin, foorumissa on nyt ratkaiseva hetki. Tietysti odotukset eivät ole vielä korkealla tasolla, ollaan vasta alkuvaiheessa tapa, miten raportit esitellään ja tietysti tilastot ovat kokeellisessa vaiheessa vielä, mutta tietysti onkin ajatuksena tarkastella, oppia toisilta, saada herätteitä ja nähdä, että mitä mailla on ja mitä vielä pitää kehittää, jotta raportit voidaan laatia. On itse asiassa useita maita, jotka tämän ovat jo aloittaneet. Ja haluan kertoa, että monet kehitysmaat ovat itse asiassa esimerkkinä kehittyneille maille, jotka vielä miettivät asioita. Maat kuten Algeria, Ecuador, Kolumbia, Honduras, Laos ja Mongolia itse asiassa jo tarkastelevat omia tilastoperustojaan, jotta ne voisivat nähdä, että miten paljon siitä, mitä heillä jo on, on äh, hyödyllistä ja mitä vielä täytyy kehittää ja mitä voidaan sitten jakaa muiden maiden kanssa. Jotkut järjestelmät joita on latinalaisessa Amerikassa, esimerkiksi Kolumbia, voivat hyödyttää monia muita maita. Eli osallistuminen foorumiin mahdollistaa tällaisen keskustelun. Ja sen, että voidaan toimia rakentavasti. Toisaalla on mainittu, että YK on sellainen foorumi, jossa asioista keskustellaan, mutta se on myös foorumi, jonka kautta monia kehitysmaita tuetaan. Meillä on MAPS-niminen mekanismi, se liittyy siihen, että halutaan nämä asiat osaksi kansallisia politiikkoja, mukaan lukien tilastot. Yritetään tarkastella, että mitä asioita voidaan ottaa huomioon, jotta tilastokehitystä voidaan nopeuttaa. Ja tietysti myös toimintapolitiikan tukeminen. Pilotti tasolla tehdään työtä 20 maan kanssa, jotta voidaan nähdä, että mitä ollaan tekemässä ja mitä sitten, jos tuemme heitä, niin miten saadaan tätä SDG-toimintaohjelmaa eteenpäin hyvin nopeasti. Näin teemmekin vuoropuhelussa komission ja EASin kanssa, ulkosuhdehallinnon kanssa, koska monet oppimamme läksyt toimivasti vaikuttavat kehitysyhteistyöpolitiikkaan kaikilla tasoilla. Ja kuten tiedätte, tiedonanto on tulossa pian, joten toivomme, että opitut läksyt foorumeilta pystyvät hyödyttämään myös eurooppalaisia pohdintoja. Loppuhuomiona sanoisin vain, toistaisin jotain, mitä olen aiemminkin todennut, mutta mielestäni se on tärkeää koska kestävän kehityksen tavoitteet ovat niin tärkeät. Niihin tarvitaan erilaisia kumppanuuksia. Kyse ei ole pelkästään hallituksesta, myös että kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori, viestimet ja parlamentit ovat mukana. Ja sen vuoksi onkin niin tärkeää, että olemme täällä kanssanne. Parlamenttien täytyy äänestää budjetit, hyväksyä budjetit, jotka tarvitaan he myös, ne myös seuraavat kehitystä. Ne ovat parhaimpia foorumeita myös keskustella ja olla vuorovaikutuksessa keskenään. Heinäkuun EDDssä otamme mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden kestävän kehityksen tavoitteet. Sen siellä näette, miten tilastot ovat tärkeitä, koska tilastoissa on kyse ihmisistä. Ne eivät ole pelkkiä numeroita. Puhumme ihmisistä, Puhumme naisista, nuorista, ikääntyneistä. Tarkastelemme taloutta, todellisuutta. Tietysti tekniikka on mukana, mutta kyse on tulosten saamisesta ja ihmisistä. jos siellä heinäkuussa olette kutsun teidät YK-foorumille ja siellä tarkastelemme vuorovaikutuksellisella tavalla ihmisiä ja tilastoja, koska tilastokehitys tulevaisuuden osalta ei ole pelkkiä ikäviä numeroita. Täytyy olla paljon innovatiivisempi siinä, miten puhumme ihmisistä, miten tiedot kerätään. Miten meillä olisi hyvin vakaat tilastot, mutta että miten niitä käytetään vuorovaikutuksellisten metodien kerran niin, että todellakin voimme ymmärtää todellisuutta ja saada ihmiset mukaan. Okay, thank, thank you very much. So, which colleagues to take the floor? Kiitoksia. Kuka kollegoista haluaa käyttää puheenvuoron? Eli Schlein, sitten Maria. Eli Schlein ensin. Thanks a lot. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset herra Pullingerille ja rouva Pesce Monterolle. Mukava, että tulitte tänne. hyvä, että olette täällä. Herra Pullinger, me tapasimme New Yorkissa. On todella tärkeää, että te olette täällä. Meistä tämä on valtavan tärkeä asia. Tässä valiokunnassa on aina korostettu teidän työnne tärkeyttä ja sen arkaluonteisuutta. Ja me korostimme tätä jo viimeksi, kun tapasimme ja kysyimme teiltä vaikeita kysymyksiä ja jatkamme samaa rataa. Kysymys kuuluu siis, että miten vaikeaa on työstää näitä indikaattoreita tekniseltä kannalta katsoen, kun samaan aikaan tiedämme, että niitä pyritään ohjailemaan poliittisesti hyvin voimakkaasti. Miten tämä heijastuu teidän työhönne ja koko prosessiin? Ja sitten toinen kysymys Tapasimme viimeksi yhdeksän kuukautta sitten. Mikä on teidän näkemyksenne? Miten olette pystyneet pitämään tämän teknisen työn näpeissänne tästä poliittisesta ohjailusta huolimatta? Ja miten pääsette eteenpäin tässä koko prosessissa näillä korkean tason poliittisilla foorumeilla ja ehkä, ehkä myös YK yleisistunnossa? Puhuitte myös tuollaisesta eritellystä tiedosta me kaikki tiedämme, että jos tietoa ei voi eritellä, niin siitä tulee näkymätöntä, se ei ole enää olemassa. Ja se on todella tärkeää, varsinkin kun puhutaan sukupuoliasioista. Kuten te varmasti tiedätte, siellä tavoite on hyvin selvä. Ja sama pätee myös kaikenlaisiin epätasa-arvoisuuksiin. Minä kysyisinkin, että New Yorkissa ja täällä puhuitte siitä, että miten osallistava tuo aiempi prosessi oli, miten saatiin kansalaisjärjestöt mukaan, saatiinko ne ylipäänsä mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Minusta myös tietojen keruussa on tärkeää ottaa sidosryhmät mukaan. Meidän täytyy pyrkiä rakentamaan kapasiteettia tietojen keruussa parhaamme mukaan sellaisissakin maissa, joissa kapasiteettia ei vielä oikeastaan ole. Siksi jotkut hallitukset eivät välttämättä halua edes kehittää tietojen kykyään, koska kun kyky kehittyy ja tietoa saadaan kerättyä, niin ongelmat ovat entistä selvempiä ja sitten voi olla, että niihin ei halutakaan puuttua. Miten näette kansalaisjärjestöjen roolin? Ja sitten vielä eräs asia liittyen siihen, mitä Rouva Pesha Montero sanoi. Me olemme alusta lähtien kyselleet täytäntöönpanosta jo siitä lähtien, kun kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin New Yorkissa, kyselimme komission jäseneltä, että no entäpä tämä implementointi, me tarvitsemme jonkinlaisen eurooppalaisen puitekehyksen. Sen ei täydy välttämättä kattaa kaikkia jäsenvaltioita, mutta kuitenkin me haluamme mukaan tähän parlamentti ja tämä valiokunta varsinkin haluaa tähän työhön mukaan ja varsinkin tarkkailuun, täytäntöönpanon tarkkailuun mukaan. Haluamme valvoa sitä, että näitä tavoitteita todella noudatetaan, niitä kohti pyritään. Ja entäpä sitten tämä integroitu lähestymistapa, noudatetaanko sitä? Ja haluamme purkaa myös siiloja, joihin eri valiokunnat ovat täällä linnoittautuneet. Ja myös komissiossa näin. Kiitos. Thank you. And I'm gonna... Kiitos. Komission edustaja lienee paikalla. En tiedä, onko ulkosuhdehallinnosta ketään paikalla. Ehkä komissio voi kommentoida myöhemmin. Strasbourgissa edellisessä täysistunnossa tai täysistuntoviikolla keskusteltiin tästä asiasta. Komission varapuheenjohtaja Timmermans oli puhumassa siellä kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, miten, minkälainen tämä EUn integroitu lähestymistapa nyt oikein on. Ehkä komissio tätä kommentoi myöhemmin. Eli tämä varoituksen sanana sinne, että voitte valmistautua. Maria Hoipuk ja sitten Lola Sanchez. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Rova Pece Montero. No odotan hiukan. niin odotan, odotan häntä. Hänen täytyy kuulla. Puhuitte siitä, että Euroopan täytyy täytäntöön panna myös. Euroopan täytyy kuitenkin ehdottomasti täytäntöön panna. Siis tästä liittyen kysymys ei pelkästään siellä, missä ei vielä tuoteta kestävästi tai missä on puutteita. Mä nyt sitten sukupuoliasia. Meillä Euroopassa vielä puutteellisia asioita, mutta miten sitten myös laaditaan indikaattoreita, jossa tämä poliittinen ulottuvuus, josta Elislain puhui, tulee esiin. Esimerkiksi kauppasopimukset. Miten me käsittelemme asioita, jotka eivät välttämättä heikennä meidän kestävää kehitystämme, mutta muu, kest, vaikuttaa muiden kestävään kehitykseen. Laaditaanko myös tässä indikaattorit, jotta voitaisiin nähdä, että mitä vaikutuksia on sillä, mitä Euroopassa tehdään muihin alueisiin maailmassa, niiden kestävyyteen ja siihen, että miten ne voivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Thank you, Lola Sanchez. Kiitos, Lola Sanchez. Gracias, Linda. Bueno, lo mío más que una pregunta es... Kiitoksia. Niin tämä on ehkä pikemminkin ajatus kuin kysymys. Kun ajatellaan tätä uutta agendaa, niin EUn täytyy olla esimerkkinä siinä, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa erilaiden politiikkojen toimintasuunnitelmien avulla, mutta kovinkaan paljon ei ole vielä tehty. Me olemme todenneet, että komissiossakaan ei ole riittävästi poliittista johtajuutta. Strategia sisältää kovasti tavaraa, mutta täytyy ryhtyä toimiin konkreettisesti. On myös ymmärrettävä, että kansalaisyhteiskunta täytyy ottaa mukaan osallistumaan tavoitteiden saavuttamisessa. Kansalaisilla, kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli. On myös korostettava tehokkuutta, avun tehokkuutta tai pikemminkin tehoavuutta. Myös vastaanottajamaiden täytyy vahvistaa omia roolejaan, jotta voivat osallistua täysimittaisesti. Ja kaiken kaikkiaan yksittäisten valtioiden täytyy osallistua. Se ei vetele, että vain kansainväliset organisaatiot toimivat. On tärkeää, että vapautamme resursseja riittävästi, jotta saamme tämän 0,7 prosentin tavoitteen saavutettua. Ja myös koti, kotoperäisiä resursseja voidaan vapauttaa. Ainoa kysymykseni oikeastaan on seuraava. Mitä olette mieltä siitä, kun, e, e, miten teidän mielestänne näin monia maita voidaan auttaa? Mm, eikö ole niin, että että valtioiden itsekin täytyy valvoa tavoitteiden saavuttamista. Uh, Mr. Venta. Kiitoksia. Sitten vielä Venta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille näistä tiedoista sekä tilastotiedoista sekä YKn indikaattoreista, jotka, jotka perustuisivat läpinäkyvään metodologiaan. Mutta yli 70 maata ei ole ilmoittanut mistään tiedoista. Esimerkiksi niiden määrä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, erityisesti niissä maissa, joissa vaivaavat aseelliset konfliktit tai ylipäänsä poliittinen epävakaus. Mitä sitten sellaisessa tilanteessa, kun jos maat eivät kerää tällaisia tietoja tai niitä julkaise? Puhuitte näistä tilastokehyksistä ja niiden hyödyntämisestä. Ja toinen kysymys, millä tavalla tietoja valvotaan? Tai tuleeko jonkinlaisia mahdollisuuksia toteuttaa menetelmiä, joilla saadaan oikeita tietoja? Tästähän monet kollegat puhuivatkin, siis liittyen näihin kehitystavoitteisiin. Saadaan niistä oikeita tietoja. Uh, Kiitoksia. Nicoletta Merlo taitaa olla komissiosta paikalla. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos, että pääsimme mukaan tähän keskusteluun. Meistä näiden kestävän kehitys, kehityksen tavoitteiden erityisryhmän raportin hyväksyminen on tärkeä asia. Se on tärkeä askel eteenpäin, kun näitä 2030 tavoitteita kohti lähdetään ja on tärkeää, että tavoitteiden täyttymistä seurataan ja että sen tekee myös YK täysistunto Tämä on hyvä pohja, jolta työtä voidaan jatkaa ja jotta voimme mitata edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme iloisia siitä, että tämän asiantuntijaryhmän mietintö mahdollistaa nyt sen, että indikaattoreita voidaan kehittää edelleen, sillä kuten jo mainittiin, niin datan saatavuus ja metodologia ovat edelleen ongelmia ainakin osittain, ja siksi myös tekninen kehitys näissä asioissa olisi suotavaa erityisesti sitä mukaan, kun uutta dataa saadaan käyttöön ja uusia, uusia menetelmiä tulee saataville tulevaisuudessa. Kehitysnäkökulmasta olemme hyvin keskittyneitä tarpeeseen eritellä näitä tietoja. Se on hyvin tärkeää, jos todella haluamme toimia tässä vakavissamme ja varmistaa, että ketään ei jätetä tässä jälkeen ja että kaikki saavuttavat nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Ymmärrämme myös, minkälaisia haasteita liittyy kapasiteetin kehittämiseen. Haluamme tukea erityisesti kehitysmaita niiden kapasiteetin kehittämisessä ja tiedämme, että meidän täytyy kyllä vahvistaa omaa lähestymistapamme tulevaisuudessa, jotta, jos haluamme, että kaikki maat pääsevät tähän prosessiin mukaan. Meistä on hyvä, että tämä prosessi keskittyy myös kansallisiin tilastoviranomaisiin. Heitä ei tässä pidä jättää jälkeen. Tarkastelemme myös tiedon keruuta, sen tarvetta, sen käyttöä ja että prosessiin otetaan mukaan myös datan kehittäminen. Sekin on tärkeä asia ja tulevaisuudessa siihen liittyen tiedämme sen, että meidän täytyy hieman sopeuttaa tätä omaa puitekehystämme, jossa tuloksia tarkastellaan. Tällä tavoin vastaamme siihen, miten näitä indikaattoreita kehitetään, mitä ne heijastelevat erityisesti tulevaisuudessa. Kiitos. Remind colleagues that we did adopt Muistutan vielä kollegoita, että hyväksyimme päätöslauselman näiden kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta. Toisessa kohdassa puhutaan juuri tästä asiantuntijaryhmästä ja sen työstä indikaattoreiden parissa – ja että se on hyvä lähtökohta neuvotteluille, tämä vain tiedoksi vieraillemme, ja että tämä päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä keskustelussa. Parlamentti kokonaisuudessaan haluaa, että EU ottaa tällaisen hyvin kattavan lähestymistavan, ja kehitysasioiden pääosasto sanoo, että uusi kehityspolitiikka muotoillaan uudestaan niin, että se sopii näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin – mutta me halusimme myös päästä mukaan muokkaamaan tätä EU-agendaa tässä asiassa ja olemme tavanneet Mogheridin ja Timmermansin. He ovat molemmat komission varapuheenjohtajia. Rova Mogherini vastaa tietenkin ulkosuhteista ja herra Timmermans sitten komission sisäisestä työstä ja suhteista, eli he voivat siellä työstää osaltaan tätä politiikkaa sekä sisä- että ulkosuhteissa. Ja meille kerrottiin, että 2020 agenda integroidaan nyt näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden täytäntöön panoon ja että 2030 strategiasta tai tavoitteista kuullaan vielä lisää. Se on, se on hyvin tärkeää. Pysymme yhteyksissä varmasti teidän kanssanne tulevaisuudessa, erityisesti heinäkuussa, jotta kuulemme mitä siinä tapahtuu. Ehkä kysyisin teiltä vielä, että riittääkö teille, että saatte raportteja hallituksilta, haluatteko vertailla eri maita, tehdä kriittistä arviota siitä, minkälaista tietoa teille tulee. Komissiohan monesti vastaanottaa raportteja jäsenvaltioilta, jotkut ovat hyviä, toiset eivät niinkään. Eli tässä mietimme, että pitäisikö komission hieman, hieman tiukemmin toimia. Kumpi teistä haluaa puhua ensin? Ehkä John, ole hyvä. Okay, I'm happy to go first. Kiitoksia mielelläni vastaan. Ensimmäisenä on, ähm, on mukavaa, että esititte kysymyksiä. Ehkäpä Schleinin ja puheenjohtajan kysymys lopussa olivat ää, äh, erityisen kiintoisia, mutta vastaan kysymyksiin esittämisjärjestyksessä. Ensinnäkin ää, äh, teknisen ja poliittisen välinen ero. Me olemme tekni, teknisesti suuntautuneita ihmisiä, jotka elämme poliittisesti suuntautuneissa ympäristössä. Näin on sekä omissa maissamme, EU:ssa että YKssakin. Mutta menestyksen avain ähm, on se, että yleissopimus sopii fiksusti mandaatista. Ja sopimus tai päätös oli se, että komitean tehtävä oli käsitellä joka ikistä tavoitetta, ei enempää eikä vähempää. Eli me tarkastelemme niitä indikaattoreita, jotka sopivat eri tavoitteisiin. Ei niin, että tavallaan etsisimme indikaattoreita, jotta voisimme uudelleen tulkita tavoitteet. Mm, tämä oli yhteinen yhteisymmärrys, johon kaikki sitoutuivat. Se tavallaan rajoitti tehtävää, mutta myös mahdollisti sen, että se tehtävä pysyy teknisenä. Ja maaliskuussa hyväksymämme raportti on ikään kuin tekninen paketti, joka joka käsittelee koko tätä tavoitteiden pakettia. Ja tällä hetkellä sitä käsitellään, mutta tämä on vasta prakt- käytännön lä- lähtökohta varsinaiselle työlle. Ja mielellämme ää, ää, hienosäädämme tätä pakettia, sikäli kun tarve vaatii. Sitten tämä aggregaatio. Meidän täytyy olla, meidän täytyy keskittyneesti ajatella nimenomaan tavoitettamme. Täällä puhuttiin esimerkiksi romaniyhteisöstä. Ehkäpä kaikkein haavoittuvaisimmille jäsenille aivan alkeelliset asiat ovat tärkeitä. Esimerkiksi ähm, äh, syn, väestö, väestökirjoihin mukaan ottaminen. Kun ihminen syntyy, hänet täytyy kirjata johonkin kirjaan ja, kirjoihin ja kansiin. Ja ylipäänsä tällainen väestön laskentaan liittyvä työ, se on tärkeää, mutta jossain maassa, kuten Syyriassa, se on erittäin vaikeaa. Ei ole tietojen keruu mm, käytäntöä, tai se on hyvin hankalaa näissä oloissa. Eli lähdetään ihan alkeista. Puhuitte siitä, että tulisi olla osallistavampi ja osallistuvampi. Niin meidän oman komiteamme kokouksessa oli noin 700 ihmistä. Monet tulivat kansalaisjärjestöjen Monet edustivat kansalaisjärjestöjä. Me olemme halunneet kutsua eri sektoreilta ihmisiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöissä kyllä ollaan kiinnostuneita meidän työstämme ja halukkaita tekemään työtä, josta me voimme hyötyä. Olette ihan oikeassa kysyessänne, että missä kohtaa tässä on sitten valtioiden ja hallitusten intressi ja etu. Jos valtiot ja hallitukset ymmärtävät paremmin dataa ja tietoa ja tilanteita, ne voivat tehdä parempia päätöksiä. Valistuneet hallitukset ja valtiot ymmärtävät, että jos heillä on parempaa tilastotietoa, niin voivat tehdä parempia päätöksiä. Ja toki on sellaisiakin mm, asioita, joita ihmiset eivät halua tietää. Prentisin kysymys kysymys oli sekin tärkeä. Tehän hän totesi, että monet maat epäävät ehkä tietoa tärkeistä asioista, kuten köyhyydestä. Kaiken ajan onkin, onkin avoimuus. Ja tässä varsinaisessa kertomuksessa me voimme, tai sen avulla voimme ehkä yksilöidä aukkoja, joiden täyttäminen on tärkeää ja YK on tehtävä on sitten päättää, tarvitaanko lisää askeleita. Teidän toinen kysymyksenne oli ehkä hiukan hienosyisempi. Se liittyy tietojen mm, totuudenmukaisuuteen ja täsmällisyyteen. Ehkä Euroopassa on monia hyviä käytänteitä, joita voisimme ehkä, joista voisimme ottaa vaarin. Jokainen jäsenvaltio sitoutuu tietojen pätevyyteen. Me olemme tehneet eh, tieto, eh, tilastotie, siis tilastot, omien maidemme tilastokeskusten ikään kuin vertaisarvioinnin niin, että eri maat arvioivat toisten maiden eh, tilastokeskusten toimintaa. Esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa mm, liiallista vajetta siihen liittyvää menettelyä, niin pidämme huolen siitä, että jokainen raportoi tilanteestaan rehellisesti. Nämä ovat sellaisia asioita, joista olemme oppineet Euroopalta. YK on kiinnostunut Eh, Euroopan käytänteistä. Ja eh, YKssa eh, jokin aika sitten hyväksyttiin säännöstö, säännöstö, joka juontaa juurensa Euroopasta, mutta jota sovelletaan nyt kaikkialla maailmassa. Eli tämä on sellainen asia, johon me Euroopan, eurooppalaiset voimme vaikuttaa. Ja sitten puheenjohtaja esitti kysymyksen siitä, miten jo tehtyä voidaan kriittisesti arvioida korkean tason poliittinen foorumi, joka täällä mainittiin jo, esitti hyviä esimerkkejä, korosti sitä, mitä kaikkien tulisi tehdä. Kiitos. Barbara. Kiitos sitten Barbara. To address the question on... Vastaisin tähän kauppaan liittyvään kysymykseen ja että onko se mukana vaikutusten arvioinnissa EU:ssa ja kumppanimaissa. Sanoisin, että ensimmäinen askel, johon kaikkien valtioiden on ryhdyttävä, on se, että eivät pidä kestävän kehityksen tavoitteita minään erillisenä tavoitelistana, vaikka pakolaisasiaan liittyvänä tai kauppa-asiaan liittyvänä yksistään. huippukokous oli hyvin osallistava huippukokous. Lähes kaikki valtioiden ja hallitusten päämiehet sitoutuivat noihin tavoitteisiin, mutta nyt sitten tavoitteista kiinni pitäminen on meidän kaikkien vastuulla. Pitää varmistaa, että se tapahtuu tulevina vuosina. Se on hyvin tarpeellista ja se voidaan tehdä niin, että todella osoitamme, että nämä tavoitteet ovat relevantteja, muun muassa pakolaisnäkökannalta katsoen tai kauppa näkökulmasta katsoen. Ne ovat yhteensovitettavissa kyse on myös siitä, miten kauppasopimuksia muun muassa voidaan käyttää muiden asioiden edistämiseen, miten otetaan vaikkapa liike-elämä mukaan monet muut sidosryhmät mukaan. Tämä on se henki, jolla tässä on lähdetty eteenpäin. Ja näin tässä totta kai kuuluisi toimia. Tämä on prosessi ja seuraavien 15 vuoden aikana pitää varmistaa, että tässä toimitaan nyt oikealla tavalla. Toimintatapa on hyvin erilainen aiempiin vuosiin verrattuna ja sen omaksuminen vie varmasti aikansa, mutta se voi onnistua, kun kaikki toimijat saadaan mukaan. Ja puheenjohtajan kysymykseen lyhyenä vastauksena siihen, että miten ihmiset saadaan vastuullisiksi tästä. Minusta kansallisesti se voi onnistua parhaiten. Me otamme mukaan sosiaaliset toimijat jäsenvaltioista, parlamenttien muun muassa jäsenvaltioissa pitäisi käyttää näitä kestävän kehityksen tavoitteita, samoin monien muiden toimijoiden – sitten voimme tutkia sitä, miten hyvin ne ovat sitoutuneet näihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Olemme toistaneet jatkuvasti, että kyse ei ole YK on kestävän kehityksen tavoitteista, vaan sellaisista tavoitteista, joihin valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat sitoutuneet, ja siinä on suuri ero. Näitä tavoitteita eivät ole teknokraatit keksineet. Ne ovat tulosta pitkistä neuvotteluista, joihin jäsenvaltiot osallistuivat Niihin ovat sitoutuneet yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt, kaikki. Eli kaikkien intresseissä on varmistaa se, että tavoitteet saavutetaan. Mitä kauppasopimuksia tulevaisuudessa tehdäänkin tai poliittisia linjauksia laaditaankin, niin pitää varmistaa, että näitä kestävän kehityksen tavoitteita myös noudatetaan. Ja me työskentelemme hyvin aktiivisesti yhteistyössä muun muassa lehdistön kanssa, jotta varmistamme, että kaikki ymmärtävät oman osansa tässä itse olen työskennellyt muun muassa Kolumbiassa pitkään ja nämä tavoitteet ovat todella heijastuneet siellä sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Ja kun siellä hallituksen kausi päättyi ja ihmiset lähtivät ehdolle uudestaan, piti todella näyttää, mitä oli saanut näissä asioissa aikaan. Muun muassa lehdistö suoritti tällaista tarkkailua, samoin kansalaisjärjestöt, ja olemme todenneet, että tällaista toimintaa harjoitetaan jatkossakin. Siksi foorumit ovat tärkeitä. Ensimmäinen liittyy siihen, että etsitään niitä esimerkkitapauksia ja sitten ennen pitkää osana läpinäkyvyys, läpinäkyvyyttä otetaan esiin myös niitä, jotka eivät saa mitään aikaiseksi, eivät noudata näitä tavoitteita. Olen itse optimistinen, toivottavasti en naivi, sen suhteen, että tämä johtaa muutoksiin toivon mukaan nämä eurooppalaiset roolimallit näyttävät kaikille, että, että tässä voi todella saavuttaa jotakin ja kertovat sitten, miten se tapahtuu. Ja sitten ne perässä laahaavat voivat ottaa oppia näiltä paremmilta. Kuulla esimerkiksi, miksi jossakin maassa ei ole sukupuolten välistä epätasa-arvoa tai työllisyysasioissa ei ole ongelmia tai, tai mitä muuta tahansa. Meillä on myös politiikka tukea se on hyvin vahva komponentti. Emme halua tietenkään häpäistä tässä mitään maata julkisesti. Teemme heidän kanssaan teknistä yhteistyötä, jotta varmistamme, että he sitoutuvat tähän asiaan. YK on aina kyse näiden kahden yhdistelmästä, eli annetaan tunnustusta ja toisaalta sitten keppiä, jos mitään ei tapahdu. Kiitos. Kiitoksia. Onhan meillä muitakin organisaatioita, jotka voivat auttaa tämän vastuunottamisen valvonnassa ja tarkkailussa. Ja me totta kai parlamentissa hoidamme oman osamme ja luomme painetta EUlle, jotta se ryhdistäytyy. Kiitokset molemmille, että tulitte tänne tänään. Pidetään yhteyttä tulevaisuudessakin ja heinäkuun jälkeen sitten kuulemme, missä mennään. Jatketaan työntekoa ja luodaan painetta, koska vaarana on se, että kun aikaa kuluu tavoitteiden laatimisesta, niin ne unohtuvat tai painuvat taka-alalle – Kaikkien hallitusten tulisi haluta kestävä tulevaisuus omalle maalleen ja jos he pystyvät sen toimittamaan omalle kansalle, niin suosio on taattu. Eli jotakin hyvää siitäkin on luvassa. Kiitoksia, että pääsitte paikalle. thank you very much. Okay. Tuo on tärkeä asia, eli palataan siihen vastaisuudessakin. Siirrytään sitten esityslistan kohtaan kahdeksan. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADCn talouskumppanuussopimusvaltioiden välinen talouskumppanuussopimus. Kyse on siis afrikkalaisvaltioista – ja tuo talouskumppanuussopimus on laadittu EUn ja kuuden SADCn jäsenmaan välillä. Näitä maita ovat Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Svasimaa ja Etelä-Afrikka. Se on hyvin erilaisia maita sisältävä ryhmä. Siellä on hyvin keskiluokkaisia maita, mutta sitten köyhempiäkin. Ja kyse on tästä hyväksymismenettelystä kansainvälisen kaupan valiokunta on tässä totta kai johtava valiokunta. Ja AKT hän lähtee itse asiassa Namibiaan muutaman viikon kuluttua, eli varmasti siellä pystyvät pureutumaan tähän asiaan vielä tarkemmin. Meillä on esittelijänä Silva Pereira, hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään, ja Norbert Noiser on hänen sijallaan. Chair, uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, kuten Linda juuri mainitsi. Kesäkuussa on mahdollisuus, kun koko AKT-parlamentin yhteinen valtuuskunta menee Namibiaan keskustelemaan äh, muiden asioiden lisäksi tästä asiasta. Petro Silva Prajeran puolesta haluaisin mainita, että 15. heinäkuuta 2014 EU teki talouskumppanuussopimuksen ja päätti neuvottelut kuuden 15 talousyhteisön kanssa. Lesotho, Namibia, Vasimaa, Etelä-Afrikka olivat tässä mukana. Sopimus koskee vain hyödykkeitä. Kuten tiedätte, Euroopan, parlamentti, Euroopan parlamentin hyväksyntää tarvitaan SADEC-epäsopimuksen loppuun saattamiseen. SADEC, epämaat ovat monitahoinen ryhmä, jossa on vähän kehittyneitä maita ja keskituloisia maita. EU on suurin alueellinen kauppakumppani heille. Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia ja Vasmia. Niille EPA takaa yhtenäisen kohtelun. Sataprosenttinen tullivapaus, kiintiövapaa pääsy EU:hun EU-hun. Etelä-Afrikalle, joka on kehittyneempi maa, jolla on Eurooppa suhteita EU-hun. Tämä epäsopimus korvaa sopimuksen vastaavat kohdat ja tarjoaa myös lisämahdollisuuksia markkinoille pääsyyn. Tämä on myös kehityssopimus. Nyt luettelen joitakin tärkeitä osatekijöitä sopimuksesta. Sen epäsymmetrinen mahdollistaa sen, että epäkumppanit suojelevat herkkiä aloja eurooppalaiselta kilpailulta. Toiseksi, jopa maat voivat ylläpitää poliittista liikkumavaraa useilla takeilla, suojella kotiperäisiä teollisuuden aroja, joitakin markkinoita ja varmistaa elintarviketurvallisuus. Kolmanneksi, vientituet poistetaan lopullisesti, eikä ole poikkeuslausekkeita tuotteille, mikä tarkoittaa että epäkumppanit voivat kantaa tullimaksuja sellaisilta tuotteilta, joita epä ei koske. Alkuperäsäännöt ovat aika joustavia, jotta viejät voivat käyttää raaka-aineita toisista maista. Vientiveroja voidaan myös soveltaa poikkeustapauksissa. Kestävästä kehityksestä EPassa on luku kestävästä kehityksestä ja kaupasta, joka vahvistaa sen, että osapuolet noudattavat kansainvälisesti sovittuja standardeja ja velvoittautuvat noudattamaan työlainsäädäntöä. Siihen kuuluu myös konsultointimenettely kestävän kehityksen asioissa, mihin saattaa kuulua asiaan liittyviä viranomaisia ja sidosryhmiä. Halusin kuitenkin panna merkille, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen neuvotteluihin oli rajoitettua. Rohkaisin kovasti heidän osallistumistaan täytäntöönpanoon ja seurantaan. Kannattaa myös huomata, että valitettavasti SADEC-sopimus ei sisällä erillistä ihmisoikeuslauseketta. Siellä vain viitataan kotenon sopimukseen, jonka puitteissa osapuolet voivat ottaa käyttöön asianmukaisia toimia, jos on vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Minulla on kovin tärkeää, että epäsopimukset eivät menetä vaikutustaan silloin, kun 2020 kotonnussopimus loppuu. Alueellisessa integraatiossa on tärkeää panna merkille, että SADEC EPA on suunniteltu olemaan yhteen sopiva eteläisen Afrikan tulliyhteisön Sakun kanssa. Erityisesti niin, että täysin harmonisoidaan Sakun tuontijärjestelmään. Mielestäni EPA voi olla tärkeä osatekijä myös jatkossa alueellisessa integraatiossa, jos tarvittavat jatkotoimet hoidetaan teknisten voimavarojen tukeminen esimerkiksi alkuperäsäännöissä ja kaupankäynnin helpottamisessa. Nyt hyvin tärkeä täytäntöönpano ja seuranta-asia. Tehokas täytäntöönpano on avainasemassa, jotta saadaan täydet hedelmät markkinoille pääsystä. Se on, on olennaista valmistaa, että rakenteet saadaan toimimaan ja varmistettua avoimuus niiden toiminnassa. Minun mielestäni EPA täytyy seurata tehokkaalla tavalla ja niin, että kansalaisyhteiskunta on siinä kumppanina mukana. Tässä mielessä voimavarojen jakaminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan helpottaa sitä, että kansalaisyhteiskunta pystyy osallistumaan täytäntöönpanoon ja seurantaan. Olen myös sitä mieltä, että olisi hyvä asia, että yhteisneuvosto esittäisi edistyskertomuksia. Parlamentissa asiasta täytyisi keskustella, ja myöskin Afrikan parlamenteissa, niin että voimme arvioida kumppanuuden vaikutusta kestävään ja reiluun kauppaan ja kestävään kehitykseen ja köyhyyden poistamiseen. Tässä vaiheessa haluaisin pyytää Euroopan komissiolta seuraavia asioita. Ensinnäkin, että riittävät voimavarat saadaan käyttöön. Ne ovat tarpeen, että sopimus voidaan toteuttaa. Mikä on rahoitusosuus, jotka saadaan epän täytäntöönpanon tulevaisuudessa? Toiseksi, mitä voidaan odottaa seurantaprosessilta? erityisesti kansalaisyhteiskunnan osallistumisen osalta ja avoimuuden osalta. Kolmannes kysymys komissiolle jotenkin alustavia tuloksia tehdystä tutkimuksesta. Sen on tehnyt Alpri. Ne viittavat siihen, että sopimuksella olisi positiivinen, mutta aika rajoittunut vaikutus kauppavirtoihin, PKTn kasvuun, hyvinvointiin ja köyhyyden poistamiseen. Voisitteko kommentoida näitä tuloksia? Kehotamme myös komissiota julkaisemaan lopulliset tulokset analyyseistä, että mikä SEDAC EPAlla on vaikutus siis ennen kuin tämä talo hyväksyy sopimuksen lopullisesti. Kiitoksia Petron puolesta huomiostanne. Yhdessä odotamme innolla yhteistyötä varjosittelyiden kanssa ja kaikkien kollegoiden kanssa tässä hyvin tärkeässä asiakokonaisuudessa. Kiitos. Kiitos sitten Venta ja Maria seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja kollega Adam Scheinwelt, joka on varjoesittelijä EPP-ryhmästä tässä mietinnössä. Ei valitettavasti voi olla paikalla tämän päivän kokouksessa. Hän pahoittelee kovasti. Lyhyesti haluaisin esitellä kollega Scheinfeldin kannan mietintöön. Afrikka on kasvun manner. Uusia yrityksiä syntyy koko ajan. Ja riippuvuus pelkistä raaka-aineista koko ajan vähenee. Kauppasopimus on poikkeuksellinen väline, joka lähentää kaksi mannerta ei pelkästään poliittisesti, vaan humanitaarisesti, vaan myös talouden mielessä. Toiseksi sopimuksen perusteella maat saavat täyden markkinoille pääsyn. Ja myös noin 80 prosenttia EU-tuonnista vapautetaan. EU ei ole milloinkaan aiemmin sopinut tällaisesta epäsymmetriasta kauppasopimuksessa. Sopimuksessa on paljon turvalausekkeita, niin kutsuttuja turvaventtiilejä. Maat voivat vaikuttaa tuontivirtoihin, jos EUsta tuonti kasvaa niin kovasti ja niin nopeasti, että se uhkaa paikallisia elinkeinoja. Neljänneksi siellä on myös kehityslausekkeita ja sääntöjä. Alkuperäsäännöt on kirjoitettu sillä tavalla, että tekstiilivienti, kuten myös muiden tuotteiden vienti, etuuskohtelussa olisi helpompaa. Sopimuksessa on sovellettu myös muitakin kehityslausekkeita ja sääntöjä, esimerkiksi vientitukien täysi poistaminen uusis, uuden teollisuuden osalta. Ja viideksi sopimuksen ansiosta alueelliset teollisuuden alat voivat erilaistua helpommin samaan aikaan parantaa tuotteidensa lisäarvoa. Tällä hetkellä ACDC-maat painivat tuotteiden kanssa, kuten koneet, teollisuuslaitteet, lannoitteet, jotka pitäisi olla yrittäjien käytössä helposti. EPA sopimus pienentää tullimaksuja monelle näistä hyödykkeillä. Tietysti taloudellisten ulottuvuuksien lisäksi siellä on sääntöjä, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja demokratian kehitykseen alueen maissa. Erityinen huomio on pyhitetty yhteistyöllä ympäristöasioissa. Herra Scheinfeldin puolesta kiitos huomiosta. Um, have... Kiitos Maria Hoibuk ja sitten Lola Sanchez. Vielen dank. Niin, kiitos kovasti. Alkuun haluaisin esittää epäilykseni, jonka olen jo aiemminkin esittänyt, että en näe mitään automatismia tässä, että jos kauppaa tulee enemmän, niin automaattisesti voitaisiin torjua köyhyyttä. Tässä yhteydessä myös eurooppalainen ulkomaankauppapolitiikka on kyseenalaista. Myöskin tässä sopimuksessa voidaan epäillä, että jos liian aikaisin liberalisoidaan kauppaa, niin saadaanko sillä aikaan kasvua näissä maissa. Kiina on hyvä esimerkki hyvästä talouskehityksestä, mutta joka on pitkään suojelunut omaa talouttaan. En niin kauan niin, niin kauan kuin ne saavuttivat kilpailukyvyn muiden ma- maailmanalueiden alueiden kanssa. Ja nyt, jos liberalisoidaan liian aikaisin, niin tulee sitten se vaara, että eteläisen Afrikan maat joutuvat epäreiluihin kauppasuhteisiin, joka aiheut, mikä aiheuttaa köyhyyttä sen sijaan, että torjuttaisiin köyhyyttä. Lisäriski on sopimuksen vaikutuksella alueellisen integraation. Tässä en ole esittelijän kanssa samaa mieltä, että kauppasopimus edistäisi alueellista integraatiota. Tässä on erilaisia maita, jotka tulevat tässä yhteen. Sadekissa on 12 maata, alueellisessa taloudessa, talousunionissa on 15 maata, kolme maata ovat Itä-Afrikan sopimuksessa katettu. Eli tässä on monimutkaistuksia tulleihin, kun on kaksi erilaista talousrakennetta tai rakennelmaa tässä, jotka tuodaan yhteen. Siinä yksi vaara ja toinen vaara ovat nämä vähiten kehittyneet maat, kuten Mosambik ja Lesoto. Ne eivät hyödy tästä kauppasopimuksesta. Se, että pääsevät Euroopan markkinoille, niin se ei auta, koska se joka tapauksessa on niille, paitsi aseiden osalta. Sitten maat kuten Botswana, Namibia, niille kauppasopimus tarjoaa hyvät ehdot. Eli tässä on myös mahdollisuus siihen, että tulee riitoja ja konfliktia itse alueen sisällä. Lisäongelma on se, että kauppasopimuksessa ei ole oikein kannusteita erilaistamiseen. On odotettavissa, että maataloustuotekauppa ja äh, kauppa kalalla lisääntyy. Toisaalta eurooppalaiset hygienistandardit, alkuperäissäännöt ja korkeat tullit, jalostetulle tuotteille syy siihen, että miksi vähän jalostettuja tuotteita tulee eurooppalaisille markkinoille. Eli arvo luominen tapahtuu Euroopassa meillä eikä paikan päällä näissä maissa, jossa arvon lisäämistä tarvittaisiin kipeästi. Eli kyseessä on raaka-ainekauppa. Siitä tulee uhka teollistumiselle. Kaupan vapauttaminen ei johda köyhyyden poistamiseen, kuten 80- ja 90-luvun rakenneuudistuskokeilut ovat osoittaneet. Sitten tekijänoikeudet, teolliset tekijänoikeudet. Afrikan unioni työstää sääntöjä tällä hetkellä teollisille tekijänoikeuksille. Talous sopimuksen kautta niiden kauppapoliittinen liikkumara voi pienentyä. Sosiaali- ja ympäristölausekkeiden toteuttamiskelpoisuus, siinä olen sitä mieltä. Tässäkin voi tulla ongelmia Emme voi olettaa, että jos tehdään myönnytyksiä, että ilostandardista pidetään kiinni. Tarvitaan kattavia, velvoittavia, sitovia sääntöjä, jotka voidaan myös täytäntöön panna. Iltapäivällä on jo puhuttu tänään äh, vaatetusteollisuudesta ja silläkään ei voida pelkkiin lupauksiin menetyksiin luottaa. Tunnit ovat, tulimaksut ovat VTO-säännöissä kielletty periaatteessa ja kiistanalainen kohta näissä neuvotteluissa olivat nämä tullit, jo, joilla on eräänlainen, jotka ovat eräänlainen ohjausväline ja tämä ohjausväline ei ole enää mahdollinen. Tässä yksipuoliasiasta toinen on se, että tullimaksut eivät enää tuota tuloja maille. Rahaa selkeästi juuri tarvittaisiin kansalaisyhteiskunta, tässä olen samaa mieltä, kansalaisyhteiskunta ei ollut riittävästi mukana. Parlamentit näissä maissa eivät ole olleet tarpeeksi myöskään mukana. Viimeisen kohdan vielä mainitsisin. Viimeisen epäilyksen on verotuskysymys. Verotuskysymykset ovat liian vähäisellä osalla Monissa maissa eteläisessä Afrikassa on teollisuuden alat, joissa verotuskysymys on hyvin tärkeä. Siellä pitäisi olla nimenomaisia sääntöjä, jotka toisivat avoimia sääntöjä, kuten maakohtainen raportointi. Tämän verran kriittisistä huomioistamme ja tällä linjalla esitämme myös tarkistuksia varmasti myöhemmin. Kiitos. Thank you, Lola. Kiitos sitten Lola Sanchez. Muchas gracias, Linda. Kiitoksia kovasti, Linda. Meidän mielestämme tässä on muistettavaa siirtomaa logiikka, jossa yleensä pelataan pohjoisen pussiin etelän kustannuksella Siksi on erittäin tärkeää kuulla myös kansalaisyhteiskunnan ääni, niin ettei pääomavirtoja käytetä väärin ja ettei ihmisoikeuksia loukata. Intahvaliokunnassa kuukausi sitten käsiteltiin mietintöä, jossa puhuttiin epä, epä, epä, tämänkaltaisen epä, sopimusten ja verovilpin välistä yhteyttä, puhuttiin niiden välisestä yhteydestä. Annettiin ymmärtää, että tällaiset sopimukset saattavat lisätä laitonta kauppaa ja myös rahanpesua. Minunkin ryhmässäni ollaan huolissaan ihmisoikeustilanteesta kehitysmaissa. Tämänkaltaiset sopimukset saattavat jopa pahentaa tilannetta. Esimerkiksi maan mm, haltuunotto saattaa mm, tästä lisääntyä. Laiton haltuunotto siis ja muutkin ongelmat saattavat lisääntyä. Ihmisoikeusrikkomukset ovat siis meidän huolenaiheemme. Siksi minun ryhmäni vastustaa tätä sopimusta, koska kauppa voi kyllä olla kehityksen avain, mutta ei mikä tahansa kauppa. Erityisesti tämänkaltainen malli, äh, joka edustaa uusliberaalismia ja uuskolonialismia, niin ei se kyllä ole omiaan edistämään mitään. Me olemme aina olleet tätä mieltä. Kiitos. Sitten seuraava. Also, Kollegen, Kollegen. Äh, niin, hyvät kollegat. Joissakin puheenvuorossa on enemmän ideologiaa kuin se, että käsiteltäisiin sisältöä ja kauppasopimusten kysymyksen asettelua. Äskettäin hän olimme alueellisessa konferenssissa EU-AKT parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja siellähän EUn ja Eteläisen Afrikan maiden kauppasopimuksellakin oli roolinsa. Haluaisin viitata siihen, että nykyinen tähänastinen sopimusperustamme AKT-maiden kanssa on ollut Kottonun sopimus, joka, jonka voimassaolo päättyy 2020. Tähän mennessä neuvot neuvottelut tämän sopimuksen jatkosta ovat alkaneet aika kitkallisesti ja nyt on kovasti epäilyksiä, että saadaanko lopulta sopimusta. Kotonun sopimuksen puitteissa pitäisi nyt sitten AKT-kumppanuuden sopimuksiin, kauppasopimuksiin saada useita tavoitteita mukaan. Ensinnäkin se, mistä on jo kotonun sopimuksessa sovittu, sitten kauppasuhteet ja sitten vielä kehitysyhteistyön kehittäminen. Länsi-Afrikan maiden, Itä-Afrikan maiden kanssa. Se on jo menossa ja nyt Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kanssa. Siihen kuuluu 15 maata. Tähän mennessä kuusi on täällä mainittu, jotka ovat tässä kauppasopimusperustassa mukana. Jos kysytään, että missä määrin kansalaisyhteiskunta on otettu mukaan, niin siinä ollaan oikeassa siinä, että riittämättömästi. Mutta tämä on sitten niiden maiden oma asia ja oma vastuu, joiden kanssa kauppasopimus halutaan tehdä. Svasima on siellä mukana, joka taitaa olla viimeinen absoluuttinen monarkia maailmassa. Siellä itse asiassa ei ole parlamentti ja kuningas siellä päättää kaikista itse. Siinä kyllä on sitten vaikeaa vastaavasti löytää parlamentaarisia rakenteita siitä. Huolimatta Svasimaa on ylipäänsä yksi köyhimmistä maista ja sen vuoksi täytyy toimia käytössä olevilla tavoilla, eikä niillä, joita kirnasti haluaisimme käyttää jotta voidaan olla tämän maan kanssa yhteydessä. Tässä suuri teema on energian tuottaminen. Ajatellaan Svasimaata. Monissa näissä maissa on alueellisen yhteistyön osalta tuskin mitään järkevää perustaa sille. Kaikki alueelliset yhteistyöt ovat kovin pinnallisia luonteeltaan vielä. Usein alueellista yhteistyötä ei ole juuri ollenkaan, vaan se rajoittuu siihen, että kahden välisillä sopimuksilla toimitaan, kun aina olisi parempi, että siellä olisi vahvempaa alueellista yhteistyötä mukana. Svasimaa esimerkiksi jos ajatellaan siinä energian toimituksia, sillä on sopimus vuoteen 2024 asti Etelä-Afrikan kanssa. Etelä-Afrikka ei ole julistanut olemassa valmis eh, pidentämään energiatoimitussopimusta. Seuraus on se, että he haluavat rakentaa hiilivoimaloita, nämä heidän lausuntonsa, koska heillä hiiltä energialähteenä on. Minun kysymykseni on sen, että miten, mis, miten pitkälle pitäisi siis EU-yhteistyössäkin ajatella sitä, että satsattaisiin uudistuviin energialähteisiin, ellei se sitten kaikki ole liian kallista. Monia teemoja on mielestäni tässä mukana, jota näiden kumppanimaiden kanssa, joista täytyy neuvotella ja pitäisi neuvotella. Siihen tarvitsemme sopimuspohjaa. Ja aina mitä tähän mennessä olen nähnyt, että on ainakin yhteistyötä kuuden, viiden, kuuden maan kanssa. 15 ovat nämä kauppasopimukset näiden osalta, joka on nyt Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja niin edelleen kanssa neuvotellaan. Jos oma arviamme on kielteinen, niin ainoa toimielin, jolla alueellista yhteistyötä näiden 15 maan kanssa voi koordinoida – Interpreting it okay. in another language. Nyt täällä tuli joku tunkkausongelma. Englannin kanavalta kuuluu toista tulkkausta. Puhuja jatkaa. Joka tapauksessa ongelma It was my mistake. No, no, it's something I did. Puheenjohtaja sanoi, että se olikin oma virheeni. Painoin täällä vahingossa väärää nappia, joten jatkakaa vain, olkaa hyvä. Niin, siis tämä ainoa elin, joka voi vielä koordinoida yhteistyötä siellä 15 maan kesken, menettää auktoriteettinsa Silloin näiden maiden ja EUn yhteistyö olisi kahdenvälisen sopimuksen perustuvaa, sitähän se onkin, ja siinä piilee kaikki ne vaarat, joista täällä onkin jo mainittu. Jos esimerkiksi ajatellaan Sambiaa, joka myös kuuluu Eteläisen Afrikan kehitysyhteisöön, mutta ei ole VPA-sopimuksiin vielä liittynyt. Kiinalaiset suuret konsernit siellä hyödyntävät raaka-aineita ja siellä on paljon laitonta puunkaatoa, tällaista ryöstämistä. Näiden sopimusten kautta meillä olisi edes vähän vaikutusta tähän. Mitä muussa muodossa meillä ei olisi vaikutusta. Ollaan alussa, kuten sanottua, pitäisi ymmärtää, että meidän ääntämme kuullaan, kun meidän hyväksymme tässä tarvitaan, että saadaan parannusta siellä, missä parannusta tarvitaan. Mutta ei tätä pidä nähdä myöskään etukäteen epäonnistuneena, koska ei meillä muutakaan kautta ole vaikutusmahdollisuuksia tähän alueeseen kovin paljon. Kiitoksia. Tässä on otettu esiin jo paljon asioita, jotka liittyvät komissioon. Annan puheenvuoron kaupan pääosaston edustajalle Sandra Kalielle. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää kaikille ja myös puheenjohtajalle. Kiitoksia kutsusta tänne. Irene voi puhua rahoituksesta, sillä se on hänen erikoisalaansa. Minä esitän muutaman vastauksen näihin nyt esitettyihin kysymyksiin. Keskustelu on ollut mielenkiintoista Ensin muutama tekninen asia. Noisa puhui hyvin tästä teknisestä epäsymmetriasta. Minä haluaisin korostaa sitä, että tämä on sopimus, johon liittyy kuusi tällaista suoja, suojaa, jotka hyvin helposti voidaan aktivoida. Niitä löytyy kaikista talouskumppanuussopimuksista. Tässä niitä on kuusi, koska niillä pyrittiin puuttumaan näihin epätasapainoisuuksiin näiden maiden valilla, välillä, Lesoton ja, ja muiden. Eli kyse ei ole mistään VTOn suojalausekkeesta, vaan ihan muusta. Alkuperäsäännöt, joku puhuikin esimerkiksi tekstiileistä, Me olemme olleet ankkuri tällä alueella, erityisesti Lesotossa, eli tekstiilit ovat sellainen alue, jossa me pyrimme saamaan lisäarvoa. Muitakin alueita on. Sopimus tähtää lisäarvon tuottamiseen, sillä jos tarkastelette sitä, mitä siellä tehdään parhaiten, esimerkiksi maataloutta, niin tuo lisävapauttaminen jota on tehty jo maiden omiin tarkoituksiin, koskee vain kahta prosenttia. Eli siellä on hyvin suuri määrä tällaisia poikkeuksia. Ymmärsimme, että maatalous erityisesti on hyvin herkkä asia. 65-70 prosenttia väestöstä saa elantonsa maataloudesta, joten se on herkkä asia. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua. Siinä mentiin teknisten aspektien ulkopuolelle. Ja eräs niistä asioista on tämä alueellisuus, joka jo otettiin esiin, tämä harmonisointi. Ja sanoisin, että tämä on sopimus, jossa pyritään käännyttämään suurta maata, kuten Etelä-Afrikkaa, ja EU pyrkii saamaan aikaan kehitysmyönteisen sopimuksen eikä sellaisia entisenlaisia. Eli hyvin so- kehitysmyönteinen sopimus Etelä-Afrikan kanssa ja Etelä-Afrikan muiden maiden kanssa. Svasimaa on siellä alemman tulotason maiden joukossa. Lesoto myös, se on se maa, jota erityisesti pitää tässä tarkkailla. No nyt sitten vielä pari sanaa siitä, mitä täällä jo otettiin esiin. Eli se, että tarvitsemme hyvää valvontaa tässä. Tämä talouskumppanuussopimus on vain yhtä hyvä kuin sen täytäntöönpano ja valvonta. Ja kuuntelin tässä suurella mielenkiinnolla, kun puhuitte kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamisesta. Valitettavasti sitä ei otettu mukaan näissä neuvotteluissa kovinkaan hyvin. Me neuvottelimme uskottavien toimijoiden kanssa, teimme kaikkemme työpajojen muodossa, jotta saimme mukaan kansalaisyhteiskuntaa ja toteaisin, että on tärkeää, että todellinen kansalaisyhteiskunta osallistuu tähän valvontaan ja siinä Euroopan parlamentin täytyy auttaa meitä, koska neuvottelijoilla on vain rajallinen määrä uskottavuutta tässä. Tämä on sopimus, jos, johon liittyvät signaalit ovat hyvin tärkeitä. Kuvittelisin, että siinä on aiheita, joihin voidaan puuttua tulevaisuudessa – Viittaan tässä tärkeisiin asioihin, kuten muun muassa verotukseen. Tämä sopimuksen soveltamisala on kuitenkin rajallinen. Me haluamme keskittyä kehitykseen ja, ja myös tavaroihin, näihin kahteen pilariin. Tässä ei puhuta palveluista tai tekijänoikeuksista tai eh, mistään muustakaan tällaisesta. Tuo maantieteellisten, maantieteellisten alkuperän osio koskee ainoastaan Etelä-Afrikkaa. Se haluaa näitä maantieteellisiä merkintöjä ja se on myös aika vahva signaali Yhdysvalloille ja olemme tästä hyvin iloisia. No puhuin jo näistä signaaleista. Tärkeää on myös merkki tästä hyväksynnästä, jonka nämä maat tässä prosessissa nyt saavat. Se on hyvin tärkeää. Tärkeää on, että Eurooppa etenee tässä ja sanoo, että haluamme tehdä tämän sopimuksen teidän kanssanne. Olette meille tärkeitä. Nämä maat yrittävät varmasti parhaansa. Ehkäpä kauppa ei ole se väline, joka tässä ratkaisee kaikki, mutta, kaiken, mutta nämä maat haluavat jotain muuta kuin tällaisen yksipuolisen sopimuksen. Ne haluavat kehitysmyönteisen sopimuksen, joka on silti kauppasopimus. Eli ei, ei tässä nyt tuoteta heille pettymystä te varmasti keskustelette näistä asioista Namibiassa ja huomaatte siitä, kuinka ylpeitä he ovat tästä sopimuksesta ja kuinka vahvasti he, he, he tuntevat tässä asiassa. Aiemmin tilanne on ollut se, että emme ole oikein kuunnelleet, mitä tuo alue haluaa, ja nyt olemme vihdoin sen tehneet, ja, ja vastaus on selvä. He haluavat sopimuksen, johon ei saada ihan kaikkea mukaan palveluita ja muita asioita, mutta he haluavat pääsyn suurille markkinoille. Voin antaa teille tästä tilastotietoa, mutta se ei ole yhtä tehokasta kuin se, että kuuntelette, kun eteläafrikkalainen puhuu sitrushedelmistään. Kaikki se omen appelsiinimehu, jota täällä juodaan, on periaatteessa Etelä-Afrikasta lähtöisin Irene esimerkiksi pureutuu tähän kapasiteetin rahoittamiseen ja ei kannata sanoa näille maille, että lähtekää, lähtekää siitä. Meidän pitää sanoa, että tämä on kumppanuus, tehdään yhdessä töitä vaikeissakin asioissa ja pyritään saamaan aikaan hyvä sopimus, sillä se onnistuu vain yhdessä. Ei tätä voida ulkoistaa jonnekin ja sanoa, että implementoikaa keskenään tämä sopimus. Minä itse olen hyvin sitoutunut tähän ja toivon, että tästä saadaan hyvin tärkeä elementti aikaan. Nyt puheenjohtajan antaisin puheenvuoron kollegalleni. Person. Good afternoon. Kiitoksia. <clears throat> Hyvää iltapäivää. On aina vähän pelottavaa puhua Sandran jälkeen, koska hän on niin vakuuttava. Mutta minäkin yritän tässä ottaa esiin muutamia seikkoja. Kiitoksia, että haluatte kiinnittää huomiota kehittymiseen. Sehän on eh, tämän sopimuksenkin avainelementti. elementti kehitysyhteistyöhön liittyy kohta, jonka mukaan molemmat osapuolet sitoutuvat tukemaan tiettyjä sektoreita. Ne ovat aika mittaviakin, kuten sopimuksesta itsestään käy ilmi. Euroopan komissio ja unioni yleensä sitoutu, on sitoutunut tukemaan maita, joilla on mahdollisia haasteita täytäntöönpanossa, ja tämä tapahtuu sääntöjemme mukaisesti rahoitusasetuksen, budjetin ja EDF-menettelyiden mukaisesti ja myös niiden olemassa olevien välineiden kautta. Niitäkin nämä säännöt sitovat. Tärkeää meidän mielestämme on myös se, että meidän tukemme kohdistuu myös niihin uudistuksiin, Äh, joihin ne maat ryhtyvät voidakseen äh, toteuttaa epäsopimuksia. Olemme eri maiden äh, kanssa olleet jo yhteyksissä, olemme keskustelleet siitä, miten yksittäisiä maita voidaan parhaiten tukea. Kun puhutaan täytäntöönpanosta, niin OECDn Aid for Trade määritelmä on teille varmasti tuttu sovittu. Muistuttaisin kuitenkin, että tämä koskee teknistä av- avittamista, kauppapolitiikkaa ja sääntöjä silmällä pitäen, kapasiteetin rakentamista, kaupan kehittämistä, kauppaan liittyvää sopeutumista ja ylipäänsä mitä tahansa kauppaan liittyvää tarpeita. Kaikki nämä ovat asioita, joissa avitamme maita – vastaanottajamaita ja käymme keskustelua äh, eri valtioiden kanssa, jotta voimme tukea äh, sopimuksen täytäntöönpanoa. Erityisesti kun puhutaan sadek epa sopimuksesta niin me haluamme ähm, kunkin maan osalta äh, edistää sellaisia sektoreita, sektoreita, jotka ovat avainasemassa täytäntöönpanon osalta, osalta muun muassa maatalous, infrastruktuuri, eri no-, erilaiset normit ja niin edespäin. Ja työtä tehdään parhaillaankin äh, niin kutsutun EPAan täytäntöönpanon suunnitelman tai suunnitelmien tekemiseksi. Äh, niin, tarkoitus on ottaa huomioon eri maiden erityistarpeet, äh, ongelmat, joita on ilmennyt täytäntöönpanossa, ja tietysti haluamme ennakoidakin ongelmia – ja pikkuhiljaa haluamme mm, tukea ja edistää oikeita toimia juuri oikeissa maissa. Meillä on myös tämä niin kutsuttu mm, erioikeusinstrumentti Etelä-Afrikan, Intian valtameren maiden hyväksi. Tuemme tätä SADEKin toteuttamista yksittäisissä maissa. Meillä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat jo, mm, joita jo toteutetaan Meillä on niin kutsuttu kauppaan liittyvä väline, jota kukin maa voi käyttää hyödykseen, jotta, ja sen avulla voidaan toteuttaa sopimusta paremmin ja siitä saadaan rahoitusta ongelmien ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaninamme on muun muassa Namibia. Ja nyt minulta hävisi muistilappu. Eli me haluamme kehittää Namibialle keinon, jonka avulla voidaan parantaa teollisuutta Lesoton kanssa. Kehitämme laadun varmennusnormeja. Haluamme kehittää niin kutsuttua yhden luukun business keskusta. Nämä ovat tällaisia pieniä konkreettisia ähm, esimerkkejä tämän suuremman äh, ohjelman sisällä. Esimerkkejä äh, toimista, joita olemme räätälöineet yksittäisille maille. Me tuemme SADEKia alueellisena järjestönä. Haluamme äh, auttaa SADEKin kauppapöytäkirjan toteuttamista – 90 miljoonaa euroa on tässä pelissä. 600 miljoonaa euroa on myös koko itäisen ja etelä-Afrikan infrastruktuurihankkeisiin, mutta sen käyttö riippuu tietysti paikallisista tilanteista. Eli, eli rahaa on, mutta tärkein ongelmamme on se, miten kanavoida tämä raha kaikkein tärkeimmille sektoreille niin, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea kaikkia maita, jotta ne voivat hyötyä sopimuksesta eniten. Sitten vielä pari sanaa mm, kansalaisyhteiskunnasta. Ohjelmien valmisteluvaiheessa me kuulemme säännöllisesti kansalaisyhteiskuntaa, myös yksityistä sektoria. Meidän meidän valtuuskuntamme tai lähe, lä, lähetystömme kyseisissä maissa toteuttavat tätä konsultaatiota. Norbert, Kiitos. Haluaako Norbert vielä kommentoida? Äh, vielen Dank. Ich... Niin, kiitos. Muutama huomio keskustelusta ja tietysti kiittäisin komissiota selkeästä kannasta ja siitä, miten komissio nämä yksittäiset kohdat esitteli. Kyllä, kansalaisyhteiskunta ehkä otettiin liian vähän mukaan, niin ehkä huolehdimme ihmisoikeuksista liian vähän. Niin saattaa olla vaikea kauppasopimuksella torjua köyhyyttä. Saattaa kyllä näin olla, mutta mielestäni tässä on myös mahdollisuuksia, joita on aiemmin ehkä liian vähän hyödynnetty. Esimerkiksi kotona on sopimuksessa, jossa teemana oli tai ihmisoikeudet ovat liian pienenä teemana mukana. Mutta nämä ovat kaikki mahdollisuuksia, joita pitäisi täytäntöönpanossa ja seurannassa hyödyntää. Ja kun mietitään, onko vaara siinä, että tulee uuskolonialistisia rakenteita, sitten täytyy kyllä kysyä, että no miten näiden maiden kanssa pitäisi toimia. Maiden, maissa, joissa on demokratia, maissa, joissa ei ole demokratiaa, mutta jossa kuitenkin on päätös sen tekoprosessit. On vaikea, että me nyt eurooppalaisina sanoisimme, että se mistä te olette neuvotelleet teidän ja meidän eurooppalaisten kauppakumppanien välillä on liian vähän. Siellä on liian vähän otettu kansalaisjärjestöjä mukaan. Liian vähän painotetaan ihmisoikeuksia. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä, jotka tietysti täytyy kyllä kysyä. Ja mielestäni, eh, kun ajatellaan kaikkea sitä, mistä emme jousta kauppasopimuksissa ihan oikein yhtenä. Esimerkkinä mainitsen TTIP-sopimuksen. Sen lisäksi täytyy myös miettiä, että kenen kanssa kauppaa nyt yleensä käydään. Täytyy myös äh, esittää selvästi se, että missä voidaan myönnytyksiä tehdä, missä positiivisella tavalla kauppa hyödyttää myös meitä kauppakumppanien lisäksi. Miten nämä maat ovat avoinna Intiaan, Yhdysvaltain, Kiinan kaupalle? Nämä ovat kysymyksiä, joita täytyy myös keskustelussa esittää. Petron ja varjoesittelijöiden kanssa on varmaan mielenkiintoisia neuvotteluja. Mutta tämä valiokunnan täytyy asiaa seurata intensiivisesti. Um, so we'll... Hyvä. Kiitoksia. Keskustelemme siis mietinnöstä sitten kesäkuun kokouksessa. Silloin meillä on valmistelijalta lausuntoluonnos käsillä. Kiitoksia. Nyt kollegat, meillä on ongelma. Tuo esityslistan kohta yhdeksän. Tänne piti tulla talousarvion yleisesittelijän Jens Kajerin, mutta hän on juuttunut tuonne ympäristöasioiden valiokuntaan, eli ei pääse tänne tänään. Meidän esittelijämme herra Diivakaan ei ole täällä tänään, mutta korvaaja lienee paikalla Sahradille, eikö niin? Mutta ehkä joudumme lykkäämään tämän kohdan kesäkuun kokoukseen. Emme voi odotella 45 minuuttia, että hän ehtii tänne, emmekä toisaalta voi keskustella tästä ilman häntä. Eli lykätään tuo kohta kesäkuun kokoukseen ja sitten tuo seuraava kohta on jo peruttu aiemmin, eli tuo Somalia-keskustelu. Se tarkoittaa sitä, että kokous päättyy nyt aikaisin ja tapaamme huomisaamuna yhdeksältä. Tapaamisiin siis äänestysten merkeissä huomenna kello yhdeksän. Kaikki pääsevät tänään hieman aikaisemmin kotiin. Kiitos.